God morgon och välkomna till vårt återupptag. Hyvää huomenta. Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tämän valiokunnan kokouksen jatkoon. Kohta kymmenen esityslistalla tämä on lyhyt raportti valiokunnan valtuuskunnan matkasta Islantiin. Tämähän tapahtui 29. syyskuuta-1. lokakuuta valtuuskunta sisälsi neljä kollegaa, minä itse Rova Borg, Rova Seninski ja Cornelissen olivat paikalla. Tämän lisäksi myöskin sihteeristön työntekijöitä ja poliittisia neuvonantajia eri ryhmistä oli mukana kyseisellä matkalla. Haluaisin aivan lyhyesti kertoa siitä tärkeimmästä syystä, miksi kyseinen matka järjestettiin. Me halusimme kuulla enemmän lainsäädännöstä, eri toimista ja aloitteista, joihin on ryhdytty Islannissa, kun kyse on tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä. Kävimme siellä hyvin moninaisia keskusteluja eri tapaamisissa. Puhuttiin esimerkiksi äitiyslomasta, isyyslomasta, vanhempainlomasta. Tämähän on hyvinkin ajankohtainen aihe, varsinkin meidän valiokunnallemme. Saimme myöskin tietoa liittyen talouskriisiin. Islantiahan tämä talouskriisi kosketti hyvinkin vahvasti. Tämän lisäksi meille myöskin kerrottiin, että siellä on kutsuttu koolle erityisvaliokunta, joka käsittelee kriisin vaikutuksia ja myöskin sitä, että miten kriisi vaikuttaa naisiin ja miehiin ylipäätään. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen valtuuskuntamatka. Me myöskin julkaisimme lehdistötiedotteen vierailun jälkeen. Ja Tämän lehdistötiedotteen löydätte myöskin sieltä kansiostanne ja myöskin listan niistä tapaamisista, joita meillä Islannissa oli. Haluaisin aivan lyhyesti kertoa näistä eri tapaamisista. Tapasimme hallituksen, terveysasioista vastaavan ministerin, meidän vierailumme Islantiin oli myöskin samaan aikaan, kun hallitus esitti budjettiluonnoksensa. Eli siellä käytiin hyvinkin turbulentteja keskusteluja kyseisessä maassa, varsinkin kun ajatellaan niitä kaikkia leikkauksia, joita budjettiin on aiottu tehdä talouskriisin takia. Oli hyvin myönteistä kuulla, että kaikki kaikki ministerit hallituksessa ovat aikoneet ottaa budjettiin 2011 mukaan hyvin paljon eri tasa-arvoon liittyviä hankkeita. Meille kerrottiin aivan yleisellä tasolla Islannin tilanteesta, mutta myöskin tasa-arvoon liittyvät kysymykset olivat vahvasti esillä. Tämähän on yksi prioriteettikysymyksistä hallitukselle myöskin Islannissa. Nyt valmistellaan juuri viidettä toimintaohjelmaa tasa-arvoon liittyen. Meille kerrottiin myöskin, että tasa-arvokysymykset Islannissa ovat hyvinkin korkealla hallituksen esityslistalla. Neljä ministeriä käsittelevät tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Sosiaalikysymyksistä vastaava ministeri, rahoitus, siis valtiovarainministeri, oikeusministeri ja myöskin pääministeri. Joten tämä asia on otettu hyvin korkealla tasolla mukaan työhön Islannissa. Sitten kävimme myöskin Islannin parlamentissa vierailulla. Me tapasimme puheenjohtajan, sen valiokunnan puheenjohtajan, joka käsittelee näitä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä ja myöskin eri parlamentin jäseniä, jotka ovat tätä asiaa käsitelleet, joten tasa-arvokysymykset olivat hyvinkin laajasti esillä siellä. Sitten tapasimme myöskin tasa-arvoinstituutin. Kävisimme, kävimme siellä vierailulla. Siellä tehdään hyvin paljon työtä ja esitys, jonka kuulimme siellä, löydätte myöskin valiokuntamme nettisivuilta, jos haluatte lisää tietoa tästä. Tämän lisäksi myöskin keskustelemme eri järjestöiskunnan edustajien kanssa. Tämän lisäksi haluaisin vielä kertoa, että tapasimme myöskin yhden rahoitusyrityksen perustajan ja johtajan. Kyseinen rahoitusyritys perustettiin pitämällä mielessä se tavoite, että myöskin feministinen näkökulma otetaan mukaan teollisuuteen. kun ajatellaan kaikkia voittoja ja riskejä, jotka aina kuuluvat tähän, niin haluttiin saada jonkinnäköinen vastavoima aikaiseksi. Eurocapilta talon tämän kyseisen yrityksen nimi ja myöskin kuulimme, että se on hyvin menestyksekäs talousalan yritys. Oli äärimmäisen mielenkiintoista nähdä, että on mahdollista olla rahoituspuolella mukana, mutta myöskin yhdistää tämä puoli tämä menestynyt puoli näihin tasa-arvokysymyksiin. Stigamut on toinen organisaatio, jonka tapasimme. Tämä kyseinen organisaatio käsittelee koulutusta ja neuvontaa sellaisissa keskuksissa, joissa on sellaisia henkilöitä, jotka ovat olleet seksuaalisen väkivallan kohteena. Ja vaikka nyt tasa-arvoa on näinkin aktiivisesti käsitelty Islannissa, siellä on kuitenkin myöskin suuria ongelmia, nimenomaan kun ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Meille sanottiin, että niin siis tapasimme Skotur-nimisen organisaation ja se on tunnettu siitä, että se on ollut aloitteen tekijänä sille, että jokaisen vuoden lokakuun lopussa järjestetään mielenosoituksia saman palkan puolesta, eli siis että näistä miehet saisivat samaa palkkaa. Islannin naiset menevät tuona kyseisenä päivänä lakkoon ja lakkoilevat siis sen puolesta, että tämä kyseinen palkkaepätasapaino poistettaisiin. Ja tämä oli 30 vuotta sitten myöskin yksi tärkeimmistä asioista, että tasa-arvokysymykset saadaan Islannissa enemmän tapetille. Tämän lisäksi tapasimme myöskin neuvottelujen johtajan EU-liittymisasioissa. Tässä siis aivan lyhyt yhteenveto, raportti tästä kyseisestä valtuuskuntavierailusta. Ja nyt teillä on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä tai myöskin kommentoida tätä kyseistä matkamme. Rouva Biba, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. Yo solo una... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan lyhyt kysymys, jos sallitte. Minä luin raportin joitakin vuosia sitten, ja tässähän on ristiriita, kun ajatellaan Pohjoismaita näissä tasa-arvokysymyksissä me olemme nyt kuulleet aivan selkeitä ehdotuksia, mutta täytäntöönpano ja toteutus, esimerkiksi se, miten tasa-arvopolitiikka täytäntöön pannaan, sehän on ristiriidassa, kun ajatellaan sitä hyvin korkeaa lukua naisiin kohdistuvassa väkivallassa, joten haluaisinkin kuulla teiltä, että miten suuri tämä prosenttiosuus on, kun ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja että onko todellakin puhuttu väkivallan syistä, miksi Pohjoismaissa ollaan niin pitkällä näissä tasa-arvokysymyksissä, mutta toisaalta sitten kuitenkin on hyvin korkea prosenttiosuus, kun ajatellaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Mrs. Papadopoulos. Papadopoulos, olkaa hyvä. Φαίνεται ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η επίσκεψή σας στην Ισλανδία. Kiitoksia Tämä oli hy- hyvin mielenkiintoinen maa. Joitakin vuosia sitten me olimme Islannissa, koska todellakin ne suunnitelmat, joita siellä on tehty eh, liittyen äitiys- ja isyyslomaan, ovat hyvin vaikuttavia. Ja Islanti oli ainoa maa, joka maksoi isälle siitä, että tämä jäi kotiin isyysloman aikana. Ja minä mietinkin sitä, että miten talouskriisi on vaikuttanut tähän asiaan? Onko siellä muutettu politiikkaa tai maksetaanko siellä edelleen isyyslomasta, eli siitä, että isä jää kotiin silloin, jos tai kun äiti tai vaimo on synnyttänyt ja miten sitten talouskriisi on vaikuttanut siihen, että isälle maksetaan siitä, että hän jää kotiin hoitamaan lapsiaan. Kiitos. Joo, jos ska niin, minä yritän aivan lyhyesti puhua näistä hyvin mielenkiintoista kysymyksiä, joita täällä esitettiin. Rova Bilbao, ensinnäkin niin, mitkä mahtavat olla syyt sille, että väkivalta on niin laajalle levinnyttä näissä kyseisissä maissa, jotka kyllä periaatteessa, äh, joilla periaatteessa on erittäin hyvä tasa-arvopolitiikka. Jos nyt ajatellaan Islantia, niin tilannehan on se, että me olemme saaneet mitään selkeää viestiä siitä, että mikä on tärkein syy sille, että naisiin kohdistuva väkivalta on niin laajalle levinnyttä. Yksi syy, josta siellä kyllä puhuttiin, on hyvin vaikea nyt sanoa, että onko tämä nyt se tärkein syy tai merkittävin syy. Mutta yksi, joka kuitenkin keskusteluissa mainittiin, on se, että tietoisuus siitä, että naisiin kohdistuvaa väkivalta myöskin ilmoitetaan sitten poliisille, niin tämä tarkoittaa sitä, että siis näistä väkivaltatapauksista ilmoitetaan entistä useammin. Joten uskotaan, että lainsäädäntö, joka on melko hyvää, on syy sille, että näitä tapauksia useammin ilmoitetaan sitten poliisille se, mikä tilastoissa ei aikaisemmin ollut näkyvillä, mikä oli ikään kuin piilossa, niin se on tullut nyt esille. Tämä saattaisi olla yksi niistä tekijöistä. Mutta me tietysti tarvitsemme enemmän tietoa siitä, että mitkä ovat ne tärkeimmät syyt. Rova Papadopoulos talouskriisistä ja siitä, miten tämä vaikuttaa mahdollisuuteen mennä isyys tai saada isyyslomaa. Meille todettiin, että kun ajatellaan taloudellista tilannetta ja rahoituskriisiä, hallitus on budjettiluonnoksessaan vuodelle 2011 ottanut esille sen tai mukaan sen, että isyyslomasta pidetään kiinni palkallisena, mutta kun ajatellaan hyvin tiukkaa budjettitilannetta, tehtiin se ehdotus, että se kuukausien lukumäärä koko vanhempainlomaa ajatellen vähenisi. Tässä on tarkoituksena lyhentää vanhempainlomaa kahdella kuukaudella, mutta isyysloma on siis edelleenkin olemassa. Onko muita kysymyksiä vai voimmeko siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla? Meidän täytyy tässä äänestää äh, aika monestakin kohdasta. Ensinnäkin kysymys on EUn strategiasta romanien integroimiseksi. Eilen kokouksessa tästä asiasta jo puhuttiin. Libe-valiokunta on tässä vastuuvaliokunta. Meillä on esittelijänä Rouva Jaroka. Hän on ehdottanut, että tarkistukset hyväksyttäisiin täällä valiokunnassa niin, että me voimme sitten tämän toimittaa Libe-valiokunnalle. Minä annan nyt teille puheenvuoron tästä ennen kuin äänestämme. Olkaa Thank you very much, Madam Chair. Uh, yesterday we have discussed this dossier and then thank you very Kiitos. Eilen puhuimme tästä asiasta. Haluaisin kiittää teidän panoksistanne siihen. Minä sain hyvän ehdotuksen Rova Cornelisenilta liittyen hyvien käytäntöjen vaihtamiseen Euroopan tasolla. Tämän otin yleisesti mukaan, olen valmis ottamaan mukaan koko lausuntoni. Ja tämä sama asia löytyy tämän päivän listalta, joka oli sama lista, joka oli käytössä keskustelun aikana. Eli tänne ei ole tehty kovinkaan suuria muutoksia. Minä haluaisin pyytää, että voisitte edes auttaa sitä, että tämä teksti huomioisi sukupuolikysymyksen paljon paremmin ja koko Euroopan romanistrategiassa tämän valiokunnan rooli tulee olemaan se, että varmistetaan, että strategian tavoitteet liittyvät läheisesti tämän valiokunnan tehtäviin. Ja esittelijänä pyytäisin teiltä nyt yhteistyötä ja panostanne seuraavien vuosien aikana. Kiitos. Tack, Mrs. Jaroka. Kiitoksia, Rova Jaroka. No, kysynkin nyt teiltä, että voimmeko äänestää yhtenä ryhmänä näistä tarkistuksista vai onko vastustusta tähän liittyen, koska muuten äänestämme yhtenä ryhmänä. Ei vastustusta, hyvä, joten äänestämme tarkistuksista 3, 4, 5, 6, 7, 1 ja 2. Ja siis nostamme käden ylös puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kiitoksia Rova Jaroka. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Tehostetun yhteistyön hyväksyminen avio- ja asumuseron sovellettavan lain alalla. Tässä oikeudellisten asioiden valiokunta on vastuuvaliokunta. Tämä on asia, jota on laajennettu aikojen kuluessa. Alussa oli 14 jäsenvaltiota kyseessä ja sitten näitä jäsenvaltioita tuli mukaan lisää. Kyse on siitä, että pariskunnat jotka ovat avioituneet ja jotka ovat eri, kansalli- tai eri maista, joilla on eri kansallisuudet, saavat paremmat mahdollisuudet valita haluamansa lainsäädäntö ja että myöskin molemmille osapuolille kerrotaan oikeuskäytännöstä, joka pätee. Esittelijänä tässä on Rova Niebler. Joudun pahoittelemaan, että Rova Niebler on Münchenin lentokentällä jumissa, eikö niin? niin koska siellä on tullut paljon lunta. Ja tästä syystä hän ei pystynyt nyt tulemaan tänne. Hän on edelleenkin Münchenissä. Eikä hän tästä syystä pysty myöskään tätä ehdotusta esittelemään. Hän kuitenkin totesi, että me voimme tämän äänestyksen toimittaa tänä aamuna. Ja jos mitään kysymyksiä tai vastustusta ei ole, niin ehdottaisinkin, että äänestämme tästä lausunnosta. Luonnos muutetuista säännöistä liittyen avioeroon. Aloitamme siis äänestyksen nyt tästä Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 raukeaa, joten 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puole- 16 puolesta tyhjää hyväksytty hyväksytty, Kuusi puolesta tyhjää. Äh, vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän, raukeaa, joten sitten äänestämme kympistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Tarkistus 10. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. Tulos on 11.11. 11. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on poistettu, joten siirrymme kolmoseen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta ja kaksi tyhjää joten tämä on hyväksytty. Onnittelut Rova Nieblerille sinne Müncheniin. Ja me olimme päättäneet että esityslistaa muutetaan, eli kohta 13 on poistunut, 14.15 on siirretty seuraavaan kokoukseen, joten me siirrymme nyt sitten kohtaan 16. Terveyserojen vähentäminen EU:ssa. Tässä vastuuvaliokunta on ympäristövaliokunta, rouva Estrela on esittelijä tässä asiassa. Ja meidän valiokunnassamme tämä henkilö on Rova Guillaume. Lausuntomme turvin haluamme viitata erityisesti terveyteen liittyvään epätasapainoon, kun ajatellaan naisten terveyttä. Haluaisin ensiksi antaa tässä puheenvuoron Rova Guillaumeille. Olkaa hyvä. on inte här, men... Eh, Hän ei näytä olevan paikalla, mutta Rova Pietikäinen on pyytänyt puheenvuoroa sen sijaan, olkaa hyvä. Thank you, ma, uh, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kollegoja oikein hyvästä mietinnöstä ja siitä, että EPBn kohtia on täsmennetty kohdassa 51 ja 83 näissä tarkistuksissa on kielteinen tai miinusmerkki äänestysluettelossa. Minä aion kuitenkin näistä niiden puolesta, mitä sitten tulee lisääntymisterveyteen ja ehkäisyvälineiden saantiin. 52 88, 204, 205, 208, 96 ja 98, 20 ja 21 tarkistukset. Nämä ovat sellaisia, joissa on vapaat kädet EPPssä äänestyksessä. Minä itse äänestän puolesta. Kiitos, että ymmärrätte meidän erilaisia sisäisiä kantoimme tässä tähän asiaan liittyen. Tack för det. Och då går ordet till min... Kiitokset. Rova Estrella, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Nós... Kiitos, puheenjohtaja. Eilen keskustelimme mietintö luonnoksesta ympäristövaliokunnassa – Keskusteluun osallistui moni henkilö ja se oli erittäin mielenkiintoista. Puheenvuorot käyttäneet kollegat esittivät sellaisia ehdotuksia, jotka tulevat rikastuttamaan minun esitystäni. Mietintöjen jättämisen määräaika on 10. päivä. Ja liittyen Rovagiomin lausuntoon, no sanoisin, että se on todella mielenkiintoinen ja se on myös aivan oikean osuva, jos ajatellaan naisten asianvaliokunnan näkökulmasta. Tämä siitä syystä, että siinä puhutaan epätasa-arvosta terveydenhoitoalalla ja korostetaan sukupuolinäkökulmaa. Eilen täällä jo keskusteltiin tästä asiasta ympäristövaliokunnan varjoesittelijä on lääkäri ja näin hänellä on hyvin tärkeä näkökulma tähän asiaan, joka täydentää selvästi muita näkökulmia. Tässä mielessä pystymme sitten tunnistamaan ne epätasa-arvot, joita yhä on miesten ja naisten välillä mitä tulee terveyspalveluiden käyttöön. Tutkimukset osoittavat myös, että elinikä, elinien odote on erilainen. Naiset elävät pidempään kuin miehet, vaikka on olemassa suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä. Tässä on myös voitu havaita, että lääkkeillä ei ole samanlaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin. Eli kaiken kaikkiaan tämä on todella mielenkiintoinen keskustelu ja liittyy siihen, mitä edellinen puhuja sanoi, e- haluaisin esittää pyynnön. Toivoisin, että valiokunta äänestäisi lisääntymis terveyden ja seksuaaliterveyden ehdotusten puolesta. Tässä on toinen ero, kyseessä on biologinen ja anatominen ero, joka johtuu ihan luonnosta. Se on miesten ja naisten välinen ero. On siis tärkeää, että äänestetään ja tehdään selväksi tämä ero tässä valiokunnassa. Siksi pyytäisin, että äänestäisiin näiden ehdotusten puolesta, jotka liittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja naisiin. Kiitos. Tack, Mrs. Estrella. Kiitoksia, Rova Estrella. Siis Guillaume. Rova Guillaume. Oui, désolé de mon retard, Madame la Présidente. Anteeksi myöhästyminen, mutta minä olen kolmassa, kolmessa valiokunnassa, jolla on kokous ihan samaan aikaan samana päivänä Eli minä juuri äänestin kansalaisaloitteesta. Se oli mielestäni myös tärkeä aihe ja siksi pyydän anteeksi myöhäistä saapumistani ja jätin myös äänestyskortin jonnekin. Eli liittyen tähän työhön haluaisin kiittää nyt kaikkia niitä, jotka ovat tehneet esittäneet tarkistuksia, monet ovat saman sisältöisiä. Tämä osoittaa sitä, että hyvin moni on kiinnostunut naisten terveydestä ja epätasa-arvosta terveyden alalla. Haluaisin myös kiittää siitä, että täällä on pyritty lähestymään eri näkökannoissa. Kaikki voivat varmasti olla asiasta samaa mieltä. Ainakin paljon elementtejä voi löytyä, jotka yhdistävät meidän kaikkien näkökantamme Toivottavasti tässä nyt äänestetään tämän lausunnon puolesta ja sen mukanotton sen puolesta yleiseen mietintöön. Kiitos teille kaikille. Tack Mrs Guillaume och då går det till Mrs... Kiitoksia Rova Guillaume, Rova Lulli. Oui, merci madame la présidente. Euh, moi je viens de prendre connaissance des amendements de compromis. Kiitos. Minä haluaisin mainita kompromissitarkistukset Kompromissitarkistus yksi. Tiedän, että kompromisseja tarvitaan ja on pyrittävä ottamaan kaikki mukaan, mutta tämä kompromissitarkistus yksi on mahdotonta ymmärtää. Sitä ei pysty edes lukemaan minusta. Tällaista tarkistusta ei voi esittää, kukaan voi ymmärtää, mitä sillä halutaan. Ja sitten tarkistus 6, kompromissitarkistus 6, jossa sanotaan, minulla on teksti täällä englannin kielellä, että jäsenvaltiot, niiden on varmistettava ihmisten, eh, naisten eh, seksuaaliterveys ja annettava mahdollisuus turvalliseen aborttiin Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Minä haluaisin nyt kysyä, miten te aiotte tästä määrätä unionin ulkopuolella. Eihän tämä ole meidän kompetenssiamme ollenkaan. Tack, Mrs. Lulling. Kiitokset, Rova Lulling. Garcia Perez seuraavaksi, olkaa hyvä. Mm, Minusta on huomioitava meidän toimivaltatasomme. Ja näin Euroopan unionissa me voimme päättää omista järjestelmistämme, jossa annetaan turvallinen seksuaali- ja lisääntymisterveys naisille, mutta jos ajatellaan yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa, ei voi kiistää sitä, että nämä kysymykset ovat hyvin tärkeitä siellä. On miljoonia naisia Euroopan unionin ulkopuolella, jotka päivittäin vaarantavat elämänsä sen takia, että heillä ei ole käytössään terveyspalveluita, jotka nämä tämän terveyden takaavat. Ja sen takia, jos yhteistyössämme voimme päästä eteenpäin näillä aloilla, niin tämä on taattava. On olemassa hankkeita, jotka pyrkivät tähän. Meillä on olemassa eurooppalaisia yhteistyörahastoja, tehdään yhteistyötä naisjärjestöjen ja lääkärijärjestöjen kanssa ja tällä tiellä on jatkettava. Mrs. Kiitoksia. Rova Pietikäinen, olkaa hyvä. Uh, uh, technical point of clarification to my... Ihan pienen, pieni tekninen selvitys. Vuosituhat tavoitteisiin Euroopan unioni on sitoutunut ja se tavoite, joka vähiten toteutuu, on äitiys, terveys ja lisääntymisterveys. Ja Euroopan unionin pitäisi edistää näitä kehitysyhteistyömenetelmien käytöllä. Niin, me myöskin osallistumme YK-strategiaan, kun ajatellaan lapsi- tai syntyvyyskuolleisuutta, joten mielestäni tämä sopii erittäin hyvin siihen kehykseen. Mrs. Thompson. Kiitoksia, Rova Thompson, Rova Sinclair. Thank you, Emma. Kiitoksia, puheenjohtaja Rova Lulling. Teki pointin siitä, että miten tätä voidaan vahvistaa Euroopan unionin ulkopuolella, mutta EU-ssa Esimerkiksi Lissabonin sopimu, sopimus meni Irlannissa läpi ja siellä myöskin puhuttiin siitä, että aborsi, aborttiin tämä ei vaikuttanut ollenkaan. Miten tämä saadaan läpi Irlannissa? Jos nyt puhutaan näistä lupauksista Lissabonin sopimuksessa, niin Tämä on ainoa tapa, millä se meni läpi, tai ainoa syy, miksi se meni läpi, että aborttiin Irlannissa se ei vaikuttaisi millään tapaa. Kiitos. Pietikäinen. Kiitoksia rouva Pietikäinen ja rouva Lulli. Thank you, um, Madam President. I just would like to uh, raise up... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain vielä kerran mainita erään seikan, eli kompromissi kutosen, josta tässä puhutaan tällä hetkellä – EPP-ryhmä pyysi kohta kohdalta äänestystä niin, että ensimmäisessä osassa voisi olla vapaat kädet ja sitten meillä on kaksi kantaa toiseen osaan. Virallinen kanta on miinusmerkkinen, eli haluaisin ottaa tämän asian uudelleen esille. Olisiko mahdollista jakaa tämä kompromissi kahtia pyytäisin tätä puheenjohtajalta ja kollegoilta. Ensin vaikutti siltä, että tämä ei olisi mahdollista, mutta haluaisin esittää tätä minun ryhmäni nimissä teille. Kiitoksia ja ennen kuin annan Rova Lullingille puheenvuoron, haluaisin vielä kerran tehdä selväksi sen, että kohdan 160 pohjalta, jossa Kyse on äänestyksestä ja täällä todetaan, että erillistä äänestystä tai kohtakorralta äänestystä ei voida toimittaa kompromissitarkistuksen äänestyksessä. Joten näin siis todetaan työjärjestyksessä. Haluaisin tämän vielä kerran tehdä selväksi teille. Nyt Rova Lulli. Puheenjohtaja, minä ymmärrän, että kehityspolitiikkamme puitteissa pitäisi pyrkiä edistämään sitä, että EUn ulkopuoliset maat tekisivät näin, mutta kompromissitekstissä sanotaan englanniksi, ja kyllä minä ymmärrän jonkun verran englantia, että ajatellaan, että EUn ja jäsenvaltio pitäisi antaa mahdollisuus turvalliseen aborttiin. No, Tämä on siis mahdollista, jos halutaan näin tehdä sekä Euroopan unionissa, mutta sitten Euroopan unionin ulkopuolella. Emmehän me voi siellä tällaista tarjota. Me voimme kehottaa tällaiseen tai patistaa siihen, mutta emme me voi antaa tätä mahdollisuutta aborttiin unionin ulkopuolella. Emme äänestetä ulkopuolella tämän ehdotuksen puolesta, jos halutaan nyt näin tehdä, niin Yes, it's time to vote, but first... Niin, nyt on aika äänestää, mutta ensin annan puheenvuoron herra Szymanskille. No, tak, ja myślę, że emocje nie powinny nas oddzielać od jakiejś elementarnej logii. Kiitos. Ei tässä nyt pitäisi innostua ja tunteella tässä näistä asioista puhua. Tässä on tiettyä logiikkaa kyllä. Meillä on oikeudelliset puitteet ja maantieteiset puitteet, joita pidemmälle emme itse asiassa voi mennä. Tässä, kun puhutaan EUn rajojen takaisista alueista, niin tämähän on koko maailma. Voin yhtyä siihen, mitä Rova Lulin sanoo. Jäsenvaltiot todellakin joutuisivat panemaan tämän toimeen. EUn ulkopuolelle tämä on mahdollista. Ja kompromissien osalta sanoisin, että kompromissitarkistukset ovat kaikkien eri tahojen pyrkimys saada aikaan sellainen ehdotus, jonka suuri enemmistö voi hyväksyä. Vaikuttaa siltä, että tämä sanamuoto ei nyt ole kompromissi. EPP ei äänestä sen puolesta. Minusta tämä tällainen ilmaisu on hyvin konfliktiivinen ja se liittyy hyvin tärkeään aiheeseen, eli terveyteen. Minun maassani Puolassa laki on hyvin selvä abortin osalta. Perustuslakituomioistuin on tehnyt asiasta päätöksen. Ja Euroopan unionin olisi ymmärrettävä ja kunnioitettava sitä, että jotkut maat perustamissopimuksen allekirjoittaessaan ovat laittaneet sinne tiettyjä varaumia. Ja tämä sen takia, että kyseisen maan oikeusjärjestelmä tätä vaatii. Jos on sellaisia lakeja, jotka vaativat ja jäsenvaltiot toimivat niiden omien lakiensa vastaisesti, niin nämä eivät ole nyt suvaitsemaisuuden tai kompromissin hengen mukaisia. kunnioitan muitakin näkökantoja, mutta tässä tapauksessa tämä on kyllä selvästi konflikti, omainen kompromissi. Niin, ennen kuin Estella saa puheenvuoron, hän on viimeinen tässä puhujaluettelossa. Haluaisin sanoa, että mehän äänestämme kompromissiesityksestä ja jos se raukeaa, niin sitten äänestämme tarkistuksesta, mutta ensin Rova Estella saa puheenvuoron. Hänhän on vastuussa tästä ympäristövaliokunnassa arvoisa puhemies Kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että on tärkeää tehdä selväksi muutama asia. Se, mitä meillä tässä kompromissitarkistuksessa kuusi on, niin sehän on jo hyväksytty muissa Euroopan parlamentin asiakirjoissa. Ja tämä tietysti velvoittaa tai ei velvoita jäsenvaltioita siihen, että ne muuttaisivat omaa lainsäädäntöään. Tämä on suositus, suositus jäsenvaltioiden suuntaan. Ja haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että jo useaan otteeseen viime vuosien aikana on hyväksytty samankaltaisia tai samoja suosituksia EPssä. Toisekseen me olemme myöskin vastuussa kolmansissa maista, emme ainoastaan tukeaksemme niitä niiden kehityksessä, vaan myöskin jos me esimerkiksi osallistumme YK eri asioihin, niin me myöskin sitten olemme mukana neuvotteluissa muiden valtioiden kanssa. Ja tässä jo aikaisemmat puhujatkin totesivat, että millennium vuosituhannen tavoitteisiin, jotka me olemme kaikki allekirjoittaneet ja joita me tuemme ja jotka myöskin velvoittavat meitä. Näihin kuuluu myöskin naisten terveys silloin, kun naiset synnyttävät lapsen. Eli meidän täytyy myöskin taistella lapsikuolleisuutta vastaan ja ja myöskin äitien kuolleisuus on asia, johon täytyy puuttua. Ja tietysti myöskin seksuaali- ja lisääntymisterveys kuuluu näihin vuosituhannen tavoitteisiin. Kiitos. Kiitoksia Rova Estrella. Rova Pietikäinen, aivan lyhyesti, olkaa hyvä. I'm just trying to test an oral amendment that uh, might help. Kyseessä on suullinen tarkistus, jos provide-sana on vaikea. Jos sanoisimme siis provide within the EU ja sitten muualla support and facilitate, eli tuettaisiin ja helpotettaisiin abortin saantia, olisiko tämä kaikille hyväksyttävää? Ei ehkä mahtava sekään, mutta So let us vote. No niin, sitten siirrymme äänestämään. Kiitokset Rova Pietikäiselle vielä. Nyt alamme äänestää kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi suullisin tarkistuksen. Minun täytyy ensin kysyä, että hyväksyvätkö kaikki suullisen tarkistuksen, ei vastustusta, Jos täällä vastustetaan, me emme voi hyväksyä suullista tarkistusta, joten siis äänestämme tarkistuksesta ku, tai kompromissista kuusi ilman No niin, no niin. Siis meillä on täällä vasta väite, joten emme voi äänestää suullisesta tarkistuksesta näin sanotaan säännössä, joten me äänestämme kompromissista kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tämä oli ö, hyväksytty käsittääkseni. Sitten kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme tarkistukseen 24. Selvä. Tarkistus 33 puolesta. 33 puolesta Puo- vastaan tyhjää hyväksytty. 34 raukeaa. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 10 vasta ääntä ja 9 puolesta. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 48 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty 11.11. 11. 49 puolesta. Vaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 60 Eli siis siirrymme 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 61 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. 69 raukeaa. 70. Me voimme, tämä on lisäys, joten voimme äänestää tarkistuksesta 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt siirrymme tarkistukseen 75 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hyväksytty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 79 29 ja 89 Joten äänestämme tarkistuksessa 79 ja 89 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 95, identtinen, joten voimme siirtyä tarkistukseen 85, 85 80 raukeaa, joten voimme siirtyä 85 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Haluatte tarkistaa 85, äänestys alkaa. 85. hylätty. 15 äänesti tätä vastaan. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 ja 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytynee tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 6. Äänestys päättyy ja tämä on hylätty. Tarkistus 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt meillä on sitten tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. 14 siis kyseessä. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16. Puo- ai se raukeaa, joten siirrymme 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämän tarkistamme. Siis 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt meillä on sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 14 puolesta ja 6 vasta ääntä, kaksi tyhjää. Öö, onnittelut Rova Guillaumeille. so So what do you propose to um, postpone the meeting?